Roma on ilmoittanut eroavansa Euroopan parlamentista 15. maaliskuuta ja työjärjestyksen neljännen artiklan mukaisesti parlamentti toteaa hänen eronsa ja ilmoittaa siitä kansallisille viranomaisille. Ja Miguel Urban Crespo on 5. maaliskuuta 2015 valittu Euroopan parlamenttiin rouva Teresa Rodriguez Rubieron puolesta. Ja Euroopan parlamentti ja Euroopan parlamentin nimissä toivotan uuden kollegan tervetulleeksi ja ilmoitan, että hän saa osallistua parlamentin istuntoihin täysin parlamentin jäsenen oikeuksiin. Oikeudellisten asian valiokunta 24. helmikuuta kokouksessaan työjärjestyksen mukaisesti on tarkastellut